listan mukaan 160 artiklan nojalla glyfosaattiluvan uusiminen. Ensimmäinen puhuja on eh, esittelijä Giovanni Lavia. Neljä minuuttia olkaa. Grazie, presidente. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä päivän keskustelu ei ajateltu otettavaksi esityslista alun perin, mutta mielestäni on aivan oikein tarttua täällä näin tärkeään teemaan, joka liittyy ihmisen terveyteen, eläinten terveyteen ja ympäristöön. Olen siis tyytyväinen, että keskustelu onnistuttiin järjestämään nyt täällä. Viime kuukausina me olemme käyneet kiivaitakin keskusteluja päätöksestä, jonka komissio on tehnyt uusia lupa glyfosaatin käytölle kun ajatellaan asetuksen puontairojen puitteita kasvi- ja eläimeterveyden osalta. Todellakin tämä menisi umpeen kesäkuussa tänä vuonna. Kuten kaikki tiedätte, glyfosaatti on aktiivinen aine torjunta-aineissa ja kaikkein suurin määrä sitä on käytetty maailman mittakaavassa. 40 vuotta sitä on käytetty maailman mittakaavassa. Sitä on käytetty 60 prosenttisesti nimenomaan maataloudessa. Valiokunta, jonka nimissä minä nyt esitän tämän kannan, oli jo esille vastustamisen ja hyväksyi sen, josta me nyt sitten keskustelemme, niin että Euroopan komissio täytäntöpanoa asetuksen peruisi, ettei uusittaisi glyfosaatin lupaa, vaan mietittäisiin selvää aikataulua, jotta voitaisiin laatia luettelo asianmukaisesti niistä aineista, joita voida markkinoilla olevissa tuotteissa pitää. Tässä halutaan lyhyessä ajassa käydä riippumattomasti läpi myös glyfosaattiluokittelu tieteellisen näytön perusteella kun ajatellaan minkälaista vaikutusta sillä saattaa olla syöpien ilmentymiseen. Täällä saattaa olla myös keskinäistä ristivaikutusta, kun ajatellaan erilaista näyttöä. Täällä saattaa olla vaikutusta myös esimerkiksi hormonitoimintaa. Meidän täytyy paremmin ymmärtää nyt seuraavassa vaiheessa, onko syytä uusia lupaa, kuten komissio aikonut. Viime vuoden maaliskuussa kansainvälinen Syöpätutkimusjärjestö luokitteli glyfosaatin todennäköisesti syöpää aiheuttavaksi ihmiselle. Ja sen perusteelle halutaan rajoittaa näitä syöpävaikutuksia ihmisille. Tämä koskee myös laboratorioeläimissä ilmenneitä syöpäkasvaimia. 2015 EFSA, Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto, puolestaan syöpäjärjestön kantaa vastusti ja esitti toisenlaisen näkemyksen glyfosaatista ja päätyi siihen johtopäätöksen, että todennäköisesti se on ihmiselle uhka tietyissä tuotteissa ja siksi kuitenkaan ei sitä voida luokitella, kun ajatellaan sen syöpää aiheuttavaa potentiaalia. Tämä liittyy myös markkinoilla oleviin tuotteisiin. Tässä tilanteessa Envi-valiokunta enemmistöllä oli sitä mieltä, että tässä pitäisi nyt noudattaa ennalta varautumisen periaatetta, jotta voitaisiin taata se, että kun markkinoilla on tuotteita, joissa on tiettyjä aktiivisia aineita, vaikuttavia aineita, niin niillä ei saa olla haitallista vaikutusta ympäristölle, ihmiselle tai eläimille. Kun on kyse kasvinsuojeluaineista ja siihen liittyvistä säännöistä, niin niissä määräyksissä todetaan, että pitäisi sisäilmailmatussa noudattaa ennalta varautumisen periaatetta silloin, kun epätietoa on tieteellisesti olemassa siitä, minkälaisia vaikutuksia on, minkälaisia lupia siksi voidaan lupaa antaa eri tuotteille, jos on haittaa ympäristö ihmiselle ja eläimille. En valiokunta sitä mieltä, että täytäntöpano asetuksen taustatyö ei taata riittävästi terveydensuojelua, ei ennalta periaatteet ole noudatettu, eikä tämä ole yhteensovitettavissa muutenkaan periaatteiden kanssa. Haluan, että komissio nyt tämän asetuksen ehdotuksen peruisi, ettei lupaa uusittaisi ja EFSAn sen pitäisi antaa julkisuuteen kaikki tieteellinen näyttö. Hyvät kollegat, valiokuntani puheenjohtajana esitän tämän kannan. Haluan sille tukea. Kiitos. Sitten komission edustaja Hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minä haluan muistuttaa teitä siitä, että Euroopan parlamentin oikeus tarkastella implementointeja asiakirjoja sisältää sen, että jos tämä asiakirjakokonaisuus glyfosaatin sallimista koskien on hyväksytty sääntelyllä vuonna 1107. Ja siksi komissio on sitä mieltä, että se ei ylitä omaa toimeenpanovaltaansa. Komissio on esittänyt toimivaltaiselle valiokunnalle toimeenpanoasiakirjan eikä komissio komissio haluaa löytää ratkaisun, joka äm, saa mahdollisimman laajan tuen jäsenmaiden keskuudessa. Niinpä toimeenpanoasiakirja ei tulisi pitää komission päätöksenä, vaan keskustelun pohjana. Arvoisat parlamentin jäsenet, ennen kuin ilmaisette omat kantanne tästä ähm, luonnoksesta haluaisin tuoda esille komission näkemyksen. Tämä äh, luonnos äh, sisältää sitoumuksen hyväksyä tämä, jos tämä, äh, jos Euroopan tahot päätyvät sellaiseen arvioon, että se on mahdollista sallia. Tämänhetkinen luonnos, jos se hyväksytään, ei antaisi mahdollisuutta tuoda glyfosaattia markkinoille. Komissio on pyytänyt teollisuutta julkistamaan sääntelyt ja asiakirjat, jotka komission sen Andrew Kaitis äskettäin lähetti asianomaisille tahoille. Kiitoksia. Dank, Frau Kommissarin. Kiitoksia komission jäsen. EPP-ryhmän puolesta puhuu nyt Angelique Dulay, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Puhemies, hyvä komission jäsen, arvon kollegat. Aivan ensiksi haluaisin muoto seikkana sanoa, että tämä on täytäntöön pano sääntöön liittyvä keskustelu, joten tällä ei ole minkälaisia vaikutuksia eh, juristi. Maatalousalalla on suuri kriisi Euroopassa. Moni viljelijä käyttää glyfosaattia, kun kyseessä on kasvinviljely. Se on hyvin tärkeää, kun halutaan päästä rikkaruoista eroon. Tällä hetkellä ei ole mitään taloudellista vaihtoehtoa, joka varmistaisi sen, että sillä on vaikutuksia ihmisten terveyteen ja meidän pitää varmistaa se, että pattitilanne komission ja jäsenvaltojen välillä jotenkin selviää. Haluaisin muistuttaa, että meillä on aineiden homolointiprosessi, josta on äänestetty ja tässä menettelyä on kunnioitettu. Ja komissio voi aina harkita uudelleen antamansa lupaa ja odotamme vielä 2017 vuoden lopulla valmistuvia tutkimuksia. Meillä on tehtyksiä EPPn nimissä. Pyydän ajallista rajoitusta. Haluan, että komission jäsenvaltiot nopeuttaisivat eh, sen listan työstämistä, jossa on talaamieni ja muut mukana. Ja haluaisin, että vahvistettaisiin myös innovaatiotutkimusta, niin että voitaisiin löytää glyfosaatille vaihtoehtoja. Lasken sen varaa, että kollegojen avulla voidaan hyväksyä nämä ehdotukset. Ähm, Kiitoksia arvon kollega. Teille on sininen kortti. Oletteko valmiita vastaamaan? Oletteko valmiita vastaamaan tähän siniseen korttiin? Kiitoksia puhemies. Äsken otitte esiin joitakin seikkoja, jotka liittyvät glyfosaattiin ja sen luvallisuuteen, mutta ette maininnut lainkaan sitä, että me tuomme myös kolmansista maista rehuja. Ja tämäkin pitäisi ottaa keskustelussa huomioon. Niinpä kysynkin teiltä. Ettekö te varovaisuusperiaatteen mukaan Euroopan unionissa juuri tästä syystä voisi vastusta glyfosaatin käyttöä niin elintarvikkeissa kuin rehuissakin? Toivottavasti ymmärsin nyt kysymyksen ja tulkkauksen pohjalta oikein. Totta kai tarvitaan perusteellista keskustelua ennen kuin on voi tähän ottaa lopullista kantaa. Sitten sd ryhmän puolesta. Poč, olkaa hyvä, yksi minuutti. pane předsedo. Nejsmutnější na této věci je, že tento parlament vůbec musí podávat námitky. Niin, tällä hetkellä yli malkaan Tämä on hirvittävä. Ehkä meidän pitäisi koko komitologia prosessi tarkistaa. Se on käsittämätön prosessi, joka yhä uudestaan tuo tahroja EUlle. Oli vale, ettei glyfosaatti jätä jäämiä esimerkiksi elintarvikkeisiin. Nyt testeissä on tullut esille, että niitä kuitenkin on, ja me vetoamme nyt kansalaisten terveyden puolesta komissioon. Kansalaisten terveyttä on suos, suojeltava, ja komissio nyt sitten vetoaa tällaisiin niin sanottuihin avaintutkimuksiin, mutta kenenpä rahoittaminen ovat? No tietysti teollisuuden, kuinka ollakaan. Glyfosaatti aiheuttaa monenlaisia sairauksia tai voi johtaa sairauksiin ja hormonihäiriöihin. Glyfosaatti on patentoitu jopa antibioottina. Kiitoksia. Sitten Görling, oletteko paikalla? Puolitoista minuuttia, olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puhemies. Ryhmäni aikoo hylätä top tykkänä tämän ehdotuksen. Me sen puolesta voi äänestää. Voisin antaa pitkänkin luettelon glyfosaatin käytöstä ja miten tärkeää se on maataloudessa. Aikaa kun nyt ei ole, niin minä keskitynkin ihan vain siihen, mikä minusta on puutteellista päätöslauselmassa. Päätöslauselma toteaa perusteluosassaan, että glyfosaattijäänteitä on maaperässä ja vedessä. No totta kai. Mutta kuten Saksan liittovaltion virasto on todennut, että on löytynyt sellaisia määriä, joka on alle prosentin päivittäisestä hyväksyttävästä tasosta. Siellä todetaan myös, että ruoan elintarvikkeista on sitä löydetty. Ei tässä ole kyse vaarasta, vaan riskistä. Ja ollaan reilusti alle hyväksyttävän tason, jos ajatellaan vaaraa ihmisterveydelle. Siis miksi Tästä on tullut niin hirvittävän tärkeä osa päätöslauselmaa, kun se on täysin merkityksetöntä. Niin ikään todetaan J-kohdassa, että tällä uudella erotuksella ei mitään vaikutuksia rajoituksia käytöön Kylläpä on siellä. Todetaan erotuksessa, että tarvitaan sääntelypuitteita, jotta voidaan löydä apuaineita ja niitä kehittää. Kyllä se jo siellä on asetuserotuksessa. Eli ennen kuin mitään kuvitellakaan glyfosaatin käytöstä tai sen arvosta, niin pitäisi ensin saada asiat kuntoon. Ja kun puhutaan ennalta varautumisen periaatteesta, niin siinäkin, sehän on kirjattu Eurooppa-oikeuteen ja sellaisessa tapauksessa käytössä, kun ei ole mitään tieteellistä lausuntoa olemassa. Tästä on iso legio näyttöä ja siksi meidän täytyy miettiä, valitaanko kansainvälinen syöpäjärjestö vai EFSA. En ymmärrä, miksi pitäisi nyt hylätä EFSA. Sitten ALDE-ryhmän puolesta Gervano olkaa. Thank you very much, Mr. Uh, Mr. Chairman. Kiitos, puhemies. On hienoa, että juuri katsoin, milloin julkinen keskustelu piti käydä täysistunnossa. Havaitsin, että juuri nyt. Minun prosessini oli yhtä hankala kuin koko tämä luvanantoprosessi komissiolta. Nyt pitää tehdä asia selväksi, minkälaista prosessista on kyse, kun komission jäsen esitettyään luvan antamista lähettää kirjeitä suurille teollisille toimijoille ja pyytää lisää avoimuutta. Eli tässä on todellakin suuria ongelmia. Meillä on toden totta EFSA, meillä on tärkeä rooli päätöksentekoprosessissa Euroopassa ja me laskemme EFSAn varan ja se tekee asiat aika lailla selväksi. Minun ryhmäni uskoo, että meidän pitäisi hyvin tarkasti paneutua siihen, mitä EFSA sanoo, mutta se ei ota kantaa aika määrään tai siihen, kuinka pitkästä ajasta vuosissa olisi kyse. Ja siksi liberaaleina esitimme juuri tarkistusta, jossa pyydämme, että komissio uudistaisi glyfosaatin hyväksynnän korkeintaan viiden vuoden ajalle ja huomioitaisiin se, että tuona aikana ilmentyvä uusi näyttö, joka osoittaisi, että se on vaarallisempaa kuin oli ajateltu, niin sitten pitäisi pitää tämä lupa pois. Tämä tarkistus esitettiin 20 minuuttia sitten. Toivottavasti voitte äänestää tämän mukaisesti. Kiitos. Thank you very much. Um, I have to apologize. Kiitoksia. Minun täytyy nyt pyytää anteeksi edustaja Görlingiltä ja Sanilta, sillä Sanilla oli teille eh, edustaja Görling sininen kortti. Voisitteko vielä ö, eh, nyt esittää tämän kysymyksen, kun Görling on alukas ottamaan sen vastaan? Kiitos puhemies. Todellakin rouva Köölingiltä haluaisin, olisin tätä halunnut kysyä, mutta ehkä tämä kuuluu tähän koko keskusteluun. Eli jos glyfosaatin käyttöä todella näin selvästi vastustetaan, noin puolet kaakaan vuosituotannosta on glyfosaatin käytön määrä, eli sitä on todella paljon. Eikö ole mitään muita ratkaisuja, mistä niitä kyllä olisi ja niitä pitäisi miettiä? Kiitos. Okay, niin. Görling, olkaa hyvä. Thank you. If I understand... Kiitos, jos nyt oikein ymmärsin. Kyse oli glyfosatin käytöstä. Kaakaosta kun puhitte, se ei kauhean hyvin tullut tulkkauksesta. On todellakin monia paikkoja, näkökohtia maataloudessa, muutakin kuin kaakaota ja lähempänä kotia, tuotteita, joissa turvaudutaan glyfosaattiin. Joskus siellä on ongelmia, siksi meillä on kestävän käytön direktiivi, joka selkeästi viljelijöille kertoo, miten glyfosaattin kaltaisia tuotteita pitäisi käyttää ja onko resistenssiä nähtävissä ja mitä silloin pitäisi tehdä. Minä olen ihan luottavaisin mielin, että vastustuskykyä voidaan vielä hoitaa, mutta ei siinä ole mitään ongelmaa. Kyllä me glyfosaattia tarvitsemme. Nyt sitten GUE-ryhmän puolesta Merja Kyllönen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kansainvälisen syövän tutkimuskeskuksen IARC mukaan glyfosaatti luokiteltiin maaliskuussa 2015 todennäköisesti eh, ihmiselle syöpää syöpävaaralliseksi aineeksi lisäksi on selkeää näyttöä siitä että glyfosaatti toimii hormonihäiritsijänä mainosten mukaan glyfosaatti hajoaa luonnossa parissa viikossa viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet että glyfosaatti ja sen hajoamistuotteet erityisesti ampa voivat sitoutua maaperään ja kulkeutua edelleen muualle ympäristöön. riskit ovat erityisen suuria kylmässä ilmastossa jossa maaperän prosessit ovat hitaita. näyttö glyfosaatin nopeasta hajoamisesta perustuukin lämpimiin olosuhteisiin ja niillä tehtyihin kokeisiin. tarvitsemme tutkimusta siitä miten glyfosaatti hajoaa säilyy ja vaikuttaa myös kylmemmässä ekosysteemissä ennen kuin sokeasti annamme luvan jatkaa nykykäytäntöjä. Kiitoksia. Sitten vihreän ryhmän puolesta Hoisling, olkaa hyvä. Kiitos. On loistavaa, että puhumme tänään glyfosaatista. Tämä kuuluu keskustelun polttopisteeseen, koska kyse on myös periaatteesta, joka on meille eurooppalaisille melkein pyhä, nimittäin varovaisuusperiaate. Tässä on tosiaankin suuri syöpäepäilys, jota sattuu mistä tahansa, vaan se tulee WHOlta. Ja se on tässä kaiken keskiössä. Tämä, jota 40 prosentille viljelyoloista edelleen levitetään, vaikuttaa erittäin suuresti ekosysteemeihin ja vahingoittaa biodiversiteettiä. Sitä käytetään viljalajeissa, lajeissa viljelijän rikkakasvien torjunnassa ja meidän ei tarvitse nyt ollenkaan riidellä raja-arvoista, sillä tätä ainetta ei pitäisi olla ollenkaan siellä, missä elintarvikkeita tuotetaan. Meidän pitäisi ihan vakavasti pohtia, voimmeko me hyväksyä sen, että pitkän keskusteluprosessin jälkeen komissio tekee esityksen, jossa sanotaan, että lupaa voidaan jatkaa 15 vuotta ilman mitään rajoituksia sitä saa jokainen maallikko käyttää, sitä saadaan käyttää ennen sadon korjuuta ja ihan pelkistä taloudellisista syistä, koska maanviljelijä säästää 100 euroa, niin kyllä tässä nyt sitten tulee se periaatekysymys, pitäisikö taloudelliset argumentit arvottaa korkeammalle kuin terveyssyyt. Tätä ainetta ei saa enää sallia eikä tätä lupaa saa pidentää anteeksi vain se, että tehdään tämä jälkikäteen ja sitten pyydetään nämä, näiltä firmoilta jotain. Tässä puuttuu transparenssia koko tästä prosessista. Kiitos. Kiitoksia. Teiltä on, teillä on kollega Liisiltä sininen kortti. Vastaatteko kysymykseen? Herra Liisi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kollega Hoisling, te sanoitte, ettei komissio ole ehdottanut mitään rajoituksia, mutta täällä on tarkistuksia esimerkiksi EPPltä, jossa me ihan tarkoin juuri nämä rajoitukset, joita juuri luettelitte, ne vaadimme niitä. Ja kun katsomme tätä luonnosta tarkemmin siltä kannalta, että jos tämä päätöslauselman luonnos hyväksytään, niin sitten saatetaan ryhtyä käyttämään vielä myrkyllisempiä aineita. Eikä sekään nyt ole tässä tarkoitus. Kiitoksia kollega Liise. Mielestäni EPP-ryhmä on jo ottanut suuren askeleen eteen sen jälkeen, kun olemme keskustelleet maatalouden suojelusta, mutta täytyyhän meidän nyt etualalle ottaa se, ettei pelkästään ole kemiallisia vaihtoehtoja glyfosaatille, vaan muutakin. Glyfosaatti mm, käyttö voidaan korvata mekaanisilla toimilla 90 prosentissa tapauksissa. Eh, rikkaruohoja voidaan monella tavalla torjua ja siksi täytyy kysyä, voimmeko me yhä sallia sen, että tällaisia aineita käytetään eh, rajoituksetta. Periaatekysymys tässä on varovaisuusperiaate. Hyvät herrat, naiset ja herrat, yleensä annan luvan vain yhteen siniseen korttiin, mutta nyt annan vielä luvan toisenkin, joten olkaapa hyvä. Jusso Voisitteko sanoa, kuinka paljon maksaa kaikki nämä toimenpiteet ja kuinka paljon maksaa myös kasvuhuonekaasupäästöt? Kiitos kauheasti. Arvoisa kollega, minä olen itse luomuviljelijä ja olette hyvin tervetullut katsomaan, miten siellä asiat toimivat. 30 vuoteen emme ole käyttäneet glyfosaattia. Se on ihan mahdollista. Se on erittäin varteenotettava vaihtoehto. Kiitoksia. Sitten jatkamme. Nyt minä, herra Göli, voi antaa teille sinistä korttia, koska te olette puhuja, an, Rova Görlin, koska te olette puhujalist, olitte puhujalistalla. Leonora, yksi minuutti, olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente Kiitoksia. Minäkin tässä keskustelussa totean vain, että tämä on tärkeä aihe ja, ja äänestetään vielä keskiviikkona. luvan uusiminen on estettävä. Nimittäin ei voida uusia lupaa silloin, kun kaksi kaikkein tärkeintä virastoa tieteellisesti ovat eri mieltä aiheesta. On välttämätöntä, että saadaan aikaan yhteinen kanta. Me, emmekä muut toimielimet, voi ruveta uusimaan mitään lupaa, ellei sellaista ole. Sitä paitsi täällä on jo todettu myös mitä vaaroja tähän liittyy hormonihäiritsöiden muodossa. Ja, ja tuossa tässä vielä ympäristötoimistonkin täytyy ottaa kantaa tulevina kuukausina. Ennen Tämän kanan saamista on kuitenkin tärkeää, että me estämme luvan uusimisen. Ja sitten ympäristövaikutus, varsinkin jos ajatellaan vesieliöihin, on selvitettävä myös, paitsi että sillä on vaikutusta ihmisterveyteen. Kiitoksia, Rouva Evi. Sitten mä McGuinness, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puhemies ja kiitos kollegoille tästä erittäin tärkeästä keskustelusta. Minä olen saanut aika mielenkiintoisia yhteydenottoja tähän liittyen. On aika suuri lobbausyritys glyfosaattia vastaan ja tämän huomioimme, mutta äskettäin yksittäiset viljelijät ovat minun ottanut yhteyttä. Nämä eivät ole siis järjestöjä, vaan yksittäiset viljelijät, jotka kertovat, että glyfosaatti on heille todella tärkeää, kun he pyrkivät harjoittamaan kestävää maanviljelyä vähentämään hiilijalanjälkeä, niin, että tästä on hyötyä ympäristölle. On helppo pyytää jonkun kemikaalin kieltämistä, koska kansalaiset ovat niistä huolestuneita. Meidän on tarkkaan mietittävä, mitä tässä on nyt meidän edessämme. Vaikuttaa siltä on kaksi erilaista tieteellistä tulosta, mutta EFSAn kannassa katsotaan riskejä, mutta ERK syöpäjärjestö, tarkastelee haittoja. Meidän on nämä pidettävä erillään. EPPn kanta on tarkkaan harkittu. Haluamme varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia, mutta me halua suoraa kieltoa. Haluamme, että tuote rekisteröitäisiin uudelleen, mutta ei 15 vuodeksi. Ja on ryhtyä toimiin, jos jatkossa tulee näyttöä siitä, että tämä on huolestuttavaa. Ei pidä kuulla ainoastaan joitain ääniä, vaan kaikkia ääniä, jotka lobbaavat tämän tärkeän asian puolesta. Kiitoksia. Sitten Kadenbach, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, rouva komission jäsen. Me puhumme glyfosaatista ja käytämme sitä, olemme puhuneet siitä kasvinsuojeluaineena. Ei se ole kasvinsuojeluaine, se on rikkaruohon torjunta-aine, se tappaa kasveja. Niinpä se ei itse asiassa ole rikkaruohon torjunta-ainekaan, koska se ei tee mitään eroa rikkaruohon ja viljelykasvin välillä. Tämän eron se tekee vain silloin, jos viljelykasvi on sellainen, johon on istutettu sellainen entsyymi, että se on ensin tehty vastustuskykyiseksi tälle myrkylle. Eli me olemme jo aika selkeästi päässeet yhteisymmärrykseen tänään siitä, että glyfosaatti ö, saattaa vahingoittaa ihmisruumista joko syöpää aiheuttamalla tai hormonihäiritsijänä. Tietysti tässä on kysymys riskistä, kuinka usein me sitten altistumme tälle mahdolliselle vahingolle kyllä glyfosaattia käytetään niin paljon, mutta jos olemme sitä mieltä, että on olemassa suuri riski, että vahinkoja syntyy, niin silloin meidän ei pidä sallia luvan jatkamista. Arvoisa Rova Kaidenbach, herra Bukovic haluaisin sitä teille kysymyksen. Onko se ok? Also, ich kann's nochmal auf... Können Sie mich hören, Frau Kadenbach? Kuuletteko Rova Kanba? Yeah, it's okay. Sopii siis, olkaa hyvä. Spoštovana kollegica, eh, sam sem sadia... Kiitos, puhemies. Minä itse olen hedelmien kasvattaja, viljelijä ollut sitten vuodesta 1996 ja olen glyfosaattia käyttänyt rikka ruoho myrkkynä hyvin tehokkaasti ja vaikuttavasti. Ne, jotka käyttävät sitä, niin olemme totta kai kiinnostuneita löytämään totuuden glyfosaatista. Varsinkin haluamme tietää, kun sitä onkin 40 vuotta jo käytetty. Käytön aikana ei tietenkään voi ajatella, tässä puhuttaisiin pelkästään ennaltaehkäisyn periaatteesta. Herra Pukovic. Sinisen kortin idea on se, että te esitätte kollegalle kysymyksen, ettekä pidä sitä puhetta, jonka haluaisitte Catch the Eye-kierroksella pitää. Eli tähän ei voi vastata, joten annan puheenvuoron Saldemoiselle yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja, tack för det. Eh, Kiitos. Tässä on kyse siitä, että WHO on syöpä asiantuntijan saanut glyfosaatti on todennäköisesti karsinogeeni. Mutta sanotaan myös, että glyfosaatti ei ole vaarallista ihmisille. Tässä on kaksi hyvin erilaista arviota. Ja siitä tässä juuri on kyse. Minä olen huolestunut siitä, että mahdollistetaan uusi lupa 15 vuodeksi, kun nämä kannat ovat näin eroavia. Ja siksi todella pyytäisin, että komissio asettaisi ihmisten terveyden raha edelle. Meidän on tutustuttava glyfosaattiin perin pohjen ennen kuin annamme sille 15 vuodelle luvan jatkaa. Mitä muuta ei voida tehdä. Ehkä on vaikea löytää vaihtoehtoja, kyllä, mutta kyllä tähän on paneuduttava. Asia tutkittava, eikä saa unohtaa, mitä WHO on sanonut. Kiitoksia. Sitten tulemme Catch the Eye-osioon. Ja minulla on tässä nyt enemmän puheenvuoropyyntöjä kuin voin puheenvuoroja antaa, joten en voi hyväksyä kaikkia puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäinen, Jorova, yksi minuutti, olkaa hyvä. Vážený pane eh, předsedo, kolegyně a kolegové, já jsem hlasovala proto... Arvoisat kollegat, minä Minun mielestäni tästä asiasta voidaan keskustella. Olen nimittäin vakuuttunut siitä, että kansalaisten täytyy tietää, mistä me täällä äänestämme. Ja heidän täytyy pystyä arvioimaan meidän täytyy pystyä arvioimaan kemikaaleja, maanviljelyssä käytettäviä kemikaaleja, jotka vaikuttavat terveyteen. Ja tämä on varmasti myös Euroopan komissiolle tärkeä prioriteetti. Ja myös tärkeä prioriteetti jäsenmaille. Siksi minä pyysin tai kysyin Tsekin maatalous- ja ympäristöministeriöiltä tätä asiaa ja ne sanoivat minulle, että meidän pitäisi tukea komissiota. Minä tulen myös kannattamaan EPPn tarkistuksia, joissa lupa rajataan seitsemään vuoteen. Sitten eh, Clara Eugenia Garcia, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Erittäin hyvä, että käydään tämmöinen keskustelu, koska epäilyä on. On hyvä, että tuoda valaistusta. On aika vakavaa, että jotkut kollegat sanovat täällä, että on erilaisia näkemyksiä erilaisilla virastoilla, ei kun Euroopan elintarviketun virastolla, EFSalla, ei ole mikään meidän viranomaisella muuten kuin elintarvikeasia sanoo sitten, että ei ole mitään vaaraa ajatellen vaikuttavia aineita. Sitten Saksan vastaava järjestö on ottanut kantaa, kuten myös kansainvälinen syöpäjärjestö, joka toteaa, että on vaaroja lopputuotteessa. Siksi on epävarmuutta. Totta kai sitä on paljon käytetty maataloudessa, mutta eikä se ole mikään peruste. Ja niin, että eikä se, että me uskomme elintarvikevirastoon tai emme usko. Minä haluaisin, että meidän turvallisuusjärjestelmä olisi toisenlainen. Jos epäilyjä on, se selvitetään. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia. Sitten Ashworth, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Puhemies, parlamentin velvollisuus on varmistaa, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja että ympäristöä hoidetaan kunnolla ja meidän pitää todella vakavasti suhtautua näihin vastuiden kantamiseen. Pitää kuitenkin varmistaa se, että päätökset ovat myös hyvin sellaisessa suhteessa vaaraan eikä haittoihin ja pitää tietää, minkälaisia seurauksia päätöksillä on. Glyfosaatin tapauksessa on elintarvikevirasto sanonut, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Ei ole olemassa mitään vaihtoehtoa. Tämä olisi teollisuuden kannalta sitten sellaista, että pitäisi mennä mekaanisiin toimiin, perinteisiin toimiin, ja olen mm, ihan eri mieltä kuin mitä täällä on sanottu näistä mekaanista toimista, ja pitäisi käyttää sen sijaan muita maatalouskemikaaleja. Ja tämä toisi paljon lisää kustannuksia tälle terroralle, joka, jolla on suuria vaikeuksia. Meidän pitää nyt lähteä liikkeelle faktoista ja järjestä eikä tunteista. Kiitoksia. Mariana Peter, yksi minuutti, olkaa hyvä. Gospodine predsjedniče, Međunarodna agencija za istraživanje raka uvrstila je glifosat u kategoriju tvari. Kiitos. Kansainvälinen syöpäjärjestö on yksi kantaa todellut, että glifosani todennäköisesti aiheuttaa syöpää Epidemiologiset tutkimukset työntekijöiden parissa käyttävät torjunta osoittavat, että he ovat altistuneet muun muassa lymfoomalle muita enemmän. Glyfosaatti on siis vaarallinen terveydelle. Taustalla on myös halut myydä muutogeenisiä tuotteita, koska ne pystyvät vastustamaan glyfosaatin vaikutuksia. Minä uskon, että glyfosaatin lupaan luvan jatkaminen voi perustua vain ennaltavarautumisen periaatteeseen. Kun on kuultu asiantuntijoita, joiden mukaan glyfosaatin ihmisterveydelle olevat vaikutukset voidaan tehdä vuoden kuluessa, ja kun kerran tiedetään, että glyfosaatin vaara on kuitenkin suuri, meidän pitäisi hoitaa tämä muuten. Sitten Rope, olkaa Europos komisija nėra pasiryžusi. Euroopan komissio ei ole valmis muuttamaan glyfosaatin tämänhetkistä statusta ja siksi Euroopan parlamentti voi esittää tässä erityisen tärkeää roolia. Komissio käyttäytyy ikään kuin täällä mitään ei olisi tapahtunutkaan ja se jopa unohtaa skandaalit, jotka liittyvät saksalaiseen olueeseen. Se ei ole laisinkaan huolissaan niistä tiedoista, joiden mukaan glyfosaatti voi olla terveydelle vaarallista. Minä olen sitä mieltä, että on liian aikaista kieltää glyfosaatti. Tiedämme, että maataloussektori on kriisissä ja jos kiellämme koko aineen, se tekee tilanteen maataloustuottajille vielä hankalammaksi. Tänään paras vaihtoehto olisi luvan jatkaminen muutamalla vuodella, parilla kolmella vuodella ja tiukentaminen, sääntöjen tiukentaminen. Esimerkiksi voitaisiin kieltää glyfosaatin käyttö juuri ennen sadonkorjuuta ja meidän täytyisi myös panostaa siihen, että etsisimme vaihtoehtoja glyfosaatin käytölle. No niin, kiitoksia. Tähän päättyy Catch the Eye-kierros. Ja sitten komission jäsen Jurova, olkaa hyvä. President, honorable members. puhemies, hyvät edustajat. Haluaisin vielä toistaa, että tässä keskustelussa on kyse siitä, meneekö täytäntöönpanosäännön luonnos pidemmälle kuin mitä perus on sanottu. Minä sanoin, että tämä luonnos, joka koskisi glytosaattipäätöksiä, eli käytön jatkamista, se on kyllä ihan säädösten mukainen ja siksi komissio on sitä mieltä, että tämä on sen täytäntöönpano eh, valtuuksien puitteissa me emme jatkaa jäsenvaltioiden kanssa keskustelua siitä, miten voidaan jatkaa glyfosaattilupaa kaikkein parhaiten niin, että ratkaistaan asia sillä tavalla, että se sopii mahdollisimman monelle maalle. Ja näin todennäköisesti tähän esitetyn luonnokseen tehdään muutoksia. Kiitoksia. Sitten vielä esittelijä Lavia. Kaksi minuuttia, olkaa. Grazie, president. Kiitos, puhemies. Ensinnäkin minä haluaisin tähdentää, miten hyödyllinen tämä keskustelu oli Kiitos kaikille kollegoille, jotka läsnä ovat, niin että kaikki pystyivät tuomaan esille oman kantansa. Me huomasimme, että on aika lailla erimielisyyttä parlamentissa, kuten tämä kävi ilmi myös ympäristövaliokunnassa. Mutta nyt on myös tilaisuus etsiä mahdollisia ratkaisukeinoja. Täällä on kuultu salissa joitakin tarkistusten muodossa joitakin ryhmiltä sellaisia mahdollisuuksia. Yhtäältä tuli esille vaatimus siitä, että pitäisi uusia lupaa, mutta toisaalta totta kai tarvitaan mahdollisimman nopeasti takeita käytöstä, ettei ole esimerkiksi syöpää aiheuttavaa vaikutusta. Mutta yksi asia on kuitenkin varma, ja siitä meidän on kaikki hyvällä tietoisia, että mikä merkitys tällä tuotteella on, kun sitä niin laajalti on käytetty maataloudessa rikkaruohomyrkkynä. Ja kuten joku täällä on todennutkin, se kyllä voidaan korvata vain mekaanisilla toimenpiteillä, joko koneellisilla tai manuaalisilla. Ja totta kai teknisesti kyllä on mahdollisesti, mutta toisaalta se varmasti tuotantojärjestelmämme kilpailukykyä haittaisi. Huomenna ja tulevina päivinä palaamme äänestyksen muodossa tähän aiheeseen ja pyydän tätä kaikkia vakavasti pohtimaan aihetta. Tässä tuli esille myös yksi toinen aihe, jonka haluan ottaa esille nimittäin EFSAn rooli. Se on kuitenkin se tekninen väline, joka meillä unionissa on käytettävissämme. Ja kuten leirakin totesi, varmasti se on se väline, joka meillä todella käytössä on. Eli oli ehkä, olisi ehkä hyvä luottaa näihin arvioihin. Mitä virka muuten näillä virastoilla on, kun ne vain sitten vievät rahaa meidän talousarviostamme. Kiitoksia herra Lavia. Tämän keskustelun päätteeksi ympäristövaliokunta on antanut ehdotuksen.